rufe auf die stimmerklärungen zunächst zum entwurf des gesamthaushaltsplans der europäischen union für das Seuraavaksi äh, siirrymme äänestysselityksiin. Äh, ensin kollega Hänen Euroopan unionin yleisestä talousarviosta vuosi 2010. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puhemies. Kansalliset hallitukset joutuvat siistämään budjettiaan ja kaikki vaalipiirimme joutuvat säästöpuuhiin talousarviossa, niin kuinka tyypillistä EUn pitäisi sitten lisätä omaa talousarviota tämän joukossa. Tämä vaikuttaa välittömästi eh, ja veron maksamisen ja finanssipolitiikkaan omassa maassa, niin verot tulevat nousemaan 60 prosenttia tai siis ähm, panostus tulee lisättyvän 6 prosentilla. Viimeisessä puoluekokouksessa päätettiin siirtää 7 miljardia e, puntaa vuodessa ja käytämme nyt kaksinkertaisen määrän täällä kun maksamme EU-budjettiin. Voitte sanoa sitä stimulukseksi kriisissä, mutta tiedämme, että se ei ole totta. Mehän otamme rahaa ihmisten yksityisistä äh, rahapusseista ja käytämme sitten niitä heidän puolestaan byrokratiaan, josta me olisi tehokkaampi tapa äh, toimia, niin olisimme menettä, hävinneet kylmän sodan. Tässä puhutaan äh, pelkästään oikeastaan EUn omasta työllistämispolitiikasta, kun työllistää virkamiehiä ja näin budjettiäänestä nousee. Kiitokset ja sitten äh, kollega Tops. Frau Kollegin Dots. Sorry. Kollega Dots. Make it clear. Kiitoksia. Haluan tehdä selväksi, tuin tarkistusta 7.3. kaksi ja 3, 2 on sääli, että parlamentti ei näitä tukenut. Olen tyytyväinen missä tahansa toimenpiteestä, joka estää perhesuunnitteluohjelmat, joihin liittyy aborttiohjelmia ja pakkosterilisaatiota. Lisäksi se, että annetaan mandaatti niille, jotka saavat rahoja, kun taistelevat aktiivisesti eh, sukupuolen valintaa puolesta. Tämä on tervetullutta. Näin EU voi tukea sanojaan, tuomion sanojaan toiminnalla, eikä anna tukea tällaisille lasten sukupuolelle sukupuolen valintaan liittyville ohjelmille. Kiitokset. Tässäpä olivat äänestysselitykset yleistalousarvioksi 2010. Siirrymme Surjanin mietintöön. Ensin kollega Roitovan. Pane předsedo, já bych chtěla také vyjádřit, že jsem roztrpčena. Kiitos puhemies. Olen pettynyt pettynyt siitä, että emme onnistuneet tänään äänestämään kehitysyhteistyöavun puolesta ja siitä, että Euroopan tukea ei voida käyttää esimerkiksi tällaiseen perhesuunnitteluun, jossa on mukana pakkoabortit ja sterilisaatiot maissa, jossa naisten on pakko tehdä abortti, erityisesti jos he odottavat tyttöä Miljoonat tytöt jäävät äh, syntymättä tämän takia ja meidän Euroopasta ei tulisi tukea tällaista, saatika antaa sellaiselle rahaa. Ja minusta on sääli, että kommunistit tämän nyt blokkasivat. Kiitokset kollega Roitova. Seuraavaksi kollega Bolcho. Köszönöm a a módostó indtványok sokaságában volt egy szövegszerű módostás. Jos tarkastelee tarkistuksia, niin monissa niistä osa tekstiä muutti varsinaisen tekstin merkityksen. Hylättiin alkuperäinen päätöslauselma, joka koski talousarviota ja siinä Viitattiin myös EU, jota rahoitettaisiin yhä enemmän neoliberaalista pohjalta, mitä parlamenttiin tulee. Parlamentti päätti hylätä tämän tarkistuksen ja kun se näin teki, se osoitti, että se ei ole juurikaan oppinut kriisistä, jonka olemme kokeneet viime vuosien aikana, emmekä ole juurikaan oppineet liberaal, liberaalista markkinoistakaan ja mitä se on vaikuttanut tähän tilanteeseen, johon olemme päätyneet. Ikävä kyllä, sanoisin, että tämä on tie, jolla emme voi jatkaa. Emme voi jatkaa, jos katsotaan EU-budjettia. Ikävä kyllä, se on vieläkin talousarvio, jota harjoitetaan neoliberalistisesti tällaisten sääntöjen mukaisesti. Ja sen tämä on vakavasti EU-kansalaisten mm, haitaksi. Kollegi Polcho, nun Kollegi Kollege Golnisch. Kollega Golnisch. Puhemies, kun eri ohjelmat, jotka kaikki äh, liittyvät koulutuksen tiedonantoon, uudelleen koulutukseen väestön parissa, ne ovat saaneet miljardeja euroja tällainen, näin maidon tuottajilta on evätty oikeus apuun, joka heillä oli oikeus kuitenkin odottaa. Kuitenkin kaksi tarkistusta on tehty, 812 ja 70 212, joka sai ilmeisesti neuvostolta suostumuksen vain 300 miljoonaksi euroksi. 70 se koski 600 miljoonaa euroa. Nyt on niin, että 70 piti äänestää ensin. Tekstihän on erittäin selvä työjärjestyksessämme artiklassa 61 kohdassa 2. Jos yksi tai useampi tarkistus, jotka sulkevat toisensa pois, koskevat samaa kohtaa tekstissä, se, joka on kauempana alkuperäisestä tekstistä, saa prioriteettiaseman ja siitä pitää äänestää ensimmäisenä. Esittelijä otti esille epävirallisen työjärjestyksen, mutta virallinen työjärjestys on kuitenkin tässä prioriteettiasemassa päihittää nämä epäviralliset. Ja tätä menetelmää nyt on käytetty, jotta sanottiin, että toinen tarkastus olisi rauennut, joka koski 600 miljoonaa euroa. Tämä on skandaali. Kiitokset äh, kollega Golnish. Sitten seuraavaksi tulee äänestysselitykset Vladimir Mankan mietintöön. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2010. Sitten kollega Jude. Aš balsavau už 2010 metų Haluaisin äh, selittää, että äänestin 2010 budjetin puolesta sen vuoksi, että tässä budjetissa on tiettyjä korvamerkittyjä varoja, joita käytetään helpottamaan EUn äh, jäsenvaltioiden kansalaisten äh, elämää, niiden kansalaisten, jotka ovat hankalassa tilanteessa talouskriisin vuoksi. Tämä on erittäin tärkeää, että otamme huomioon ihmisten sosiaaliset tarpeet. Minä äänestin myös niiden varojen puolesta, jotka on korva merkitty työpaikkojen luomiseen ja säilyttämiseen. On hyvin tärkeää, että meillä on varoja myös maitosektorille. Olisi ehkäpä siihen voitu korva merkitä hieman enemmän, mutta kuitenkin hyvä, että jotain. Kiitokset. kollega Van Dalen. Voorzitter, ik heb tegen de begroting... Puheenjohtaja, äänestin äh, tätä budjettia vastaan sen äh, vuoksi, että tässä äh, lisättiin varoja budjetissa, vaikkakin jäsenvaltioissa ollaan ongelmissa talouskriisin vuoksi. Ja nyt voidaan todeta, että että jokaisella kollegalla on oikeus aikamoisiin rahoihin yleisiin kuluihin esimerkiksi toimistokuluja ja puhelinkuluja, mutta kenenkään parlamentin jäsenen ei kuitenkaan tarvitse tilittää ja selvittää, mihinkä näitä rahoja on käytetty. Eli tässä annetaan oikeastaan blankkosekki kollegoille, meille kaikille, ja minä en voi sitä hyväksyä. Jos parlamentti ottaa itsensä vakavasti, niin tällaisten käytänteiden täytyy loppua. Sen vuoksi minä äänestin tätä budjettia vastaan ja toivon, että kollegat vapaa vapaaehtoisesti lähtisivät selvittämään ja, ja tilittämään nämä varat, mitä me saamme. Kiitokset kollega Van Dalen. Tämä oli kaikki Mankan mietinnöstä. Siirrymme ähm, sitten seuraavaan mietintöön természetesen megszavaztam a tejágazat. Mies, Me pyrimme suhtautumaan myönteisesti tähän ehdotukseen, jossa pyritään parantamaan maitosektorin tilannetta. Tämä ei kuitenkaan vielä ole riittävä toimi, jotta voisimme ratkaista ongelman. On ikävää, etten ole saanut vastauksia kysymyksiin, joihin olen jo useaan otteeseen pyrkinyt saamaan selvitystä. Olen jo esittänyt tämän kysymykset monta kertaa. Aikooko Euroopan unioni tehdä jotain tämän asian suhteen? Kriisit seuraavat toisiaan ja näyttää siltä, että edelleenkään emme saa tätä asiaa järjestykseen. Edes komission läsnäolessa emme saaneet täällä vastausta kysymykseen. Miten jako aiotaan tehdä? Miten maitoalajärjestely järjestely ylipäätään saadaan aikaiseksi? Pitäisikö mahdollisesti lähteä pienemmistä tuottajista liikkeelle ja, ja unohtaa kokonaan syrjintää esimerkiksi uusien maiden osalta? Ja. Kiitoksia puhemies. Kolme kommenttia, jotka haluaisin esittää maitosektorista ensin. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi sen seikan, että komissio nyt reagoi nopeammin ja pystyy myös toimimaan nopeammin maitosektorin vääristymien kohdalla. Olen myös iloinen, että olemme voineet antaa rahoitustukea maidon tuottajille Euroopassa. Ja kolmanneksi, raha ei ole tässä kaikki kaikessa. Meidän täytyy myös käyttää aikaa yhdessä, jotta voimme valmistautua siihen aikaan, kun maitokiintiöt loppuvat, joten käymme, meidän pitää käydä neuvotteluita sektorin kanssa ja päätöksentekijöiden kanssa, koska kysymys kuuluu, minkä muodon mai- meirimarkkinat saavat 2015 jälkeen ja minkälaista vastausta tähän ei ole vielä annettu. Roitova, seuraava puhuja. No, plně podporuji rozšíření působnosti. Kiitos puhe mies 186 artiklan soveltamisella laajentaminen liittyen maitoalaan on suuri uudistus eurooppalaisia maitomarkkinoita ajatellen Euroopan unionissa. Ja sillä pyritään estämään äh, vääristymättä kilpailu sektorilla ja tätä pyritään myöskin tukemaan jäsenvaltioiden oman budjetin avulla. Näyttää siltä, että me kuitenkaan ole vielä aivan riittävällä tasolla ja nämä toimenpiteet voivat loppujen lopuksi aiheuttaa harmia ja ongelmia maanviljelijöille. Esimerkiksi sekin maassa mieluummin toivoisimme rahoitusta yhteisön budjetista pelkästään ja silloin käsittely olisi myöskin samanarvoista kaikille. Kiitokset kollega Sikierski po wielu miesiącach oczekiwań i długich dyskusji w komisji rolnictwa äh, kun on puhuttu maatalousvaliokunnassa jo useita kuukausia ja maanviljelijät ovat protestoineet, niin me olemme nyt hyväksyneet äh, budjetin maito, äh, maidon tuottajille. Mutta tämä ei riitä, koska maanviljelijät ovat menettäneet hyvin paljon. Monet tilat ovat menneet vararikkoon. Ja minun mielestäni myös unionin maine on tästä kärsinyt. Miksi Euroopan komissio reagoi näin myöhään? Merkitseekö se sitä, että markkinoita ei valvota millään tavalla? Vai mitä se merkitsee? Mielestäni Tämä ei ole millään muotoa positiivista ajatellen hyvin toimivaa hallintoa. Ja toimenpiteet, joihin ryhdytään nyt, ovat hyvin kalliita. Meidän tulisi vetää tietyt johtopäätökset tilanteesta. Meidän tulee vakauttaa markkinoita pitkällä aikavälillä. On meidän velvollisuutemme kovasti työskenteleviä maanviljelijöitä kohtaan. ich habe... Kiitokset. Sitten on kaksi muuta äänestysselitystä. Kysymys on uusista jäsenistä artiklasta 70 perusteella äänestysselityksiä ei voi enää pyytää sen jälkeen, kun ensimmäinen äänestysselitys jostain mietinnöstä on jo lähtenyt käyntiin. Poikkeuksellisesti nyt teille kuitenkin annan oikeuden, mutta pyytäisin, että ryhmät äh, selvittäisivät jäsenilleen hieman enemmän näitä äh, sääntöjä. Äh, kollega Kellis. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Ensin haluan sanoa, että minäkin olen iloinen siitä, että olemme hyväksyneet budjettivaroja maitosektorilla. Tämä osoittaa, että EU kuuntelee ja reagoi tietenkin budjettinsa rajoissa olisi parempi, jos meillä voisi olla enemmän varoja annettavaksi, mutta voimme kuitenkin jatkossa tätä ehkä parantaa. Mutta puolikatkin leipää on parempi kuin ei mitään. Sitten toiseksi englanninkielisestä käännöstyksestä tänään joukko virheitä tuli ja herra Busek varsin ystävästi sanoi, että tämä ehkä johtuu siitä, että hän puhui liian nopeasti. Tämä ei ole kyse siitä, että jotakin syytettäisiin, mutta täällä oli numeroita sekaisin 444, se oli 445 tulkauksessa ja niin edelleen. Jos tulee tämä asia pitäisi jatkossa ottaa huomioon ja luonnollisesti ikävä kyllä tämä ruutukin oli välillä toimetta, mutta nämä ovat tällaisia inhimillisiä virheitä ja myös sähköisiä virheitä. Kiitokset. Kollega Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puhemies. Äänestin yhteistä markkinajärjestelyasetusta silmällä pitäen kylläkin puolesta, joskin suhtaudun jossakin määrin epäilevästi vielä tuohon uuteen järjestelyyn, joka itse asiassa jo käynnistyi ensimmäinen huhtikuuta. Niin kuin sanoin, äänestin puolesta siksi, että meillä on mahdollisuus jatkossa tarjota lisää tukea Euroopan unionin maidon tuottajille. Se valaa heihin uskoa ja ehkäpä pahimmat ajat ovat jo takana päin ja tällä tavoin voimme luotta, luottavaisesti suhtautua tulevaisuuteen. Myöskin tule, kiintiöiden tulevaisuus on kiinnostava asia, nimittäin yhtäältä on esitetty ehdotus, joka poistaisi kokonaan maitokiintiöt, ja toinen ehdotus taas perustuu siihen, että kiintiöitä lisätään. Nyt on tullut päätöksen hetki. Mielestäni kiintiöiden käyttöä pitäisi jatkaa. Ja asetuksen 1234-2007 on sitten muuttaa äänestysselitykset kirjallisena. Sen jälkeen siirrymme demokrati- demokratiakehityksen ulkosuhteessa. Kollega Hänen. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ra- Descartes totesi kuuluisasti, että kaikki aistimme, niitä voidaan manipuloida ehkä paholaisen toimesta. Mutta joskus kun kuuntelen näitä, mietin, tulee sellainen vaikutelma, että meillä on tällainen kartesilainen maailma täällä olemassa, maailma, jossa EU toimii vain demokratian, vapauden, oikeuden, arvojen puolesta laajentaa arvojaan kaupankäynnin kautta muualle maailmaan. Ja to, muualla maailmassa, oikeassa maailmassa, mitä mä e EU siellä tekee? Se kaveraa Pekingin kanssa ja eristää taivainen seilua neuvotella Castron vastaisten voimien kanssa kuvassa. Se yrittää kaunistaa ajatollien toimintaa. Se on to- toimii päätoimena Hamasin valvomassa Palestinassa. Tämän mietinnön ja todellisen toiminnan välillä ei ole mitään yhteyttä, kun näitä EU e toimii. En nyt väitä, että EU on hypo- tekopyhä, koska tietenkin sovellamme samoja standardeja omien rajojen sisälläkin. Mm. Jos sama koskee ulkoista kuin politiikkaakin ja me olemme halveksimme demokratian tahtoa. Lissabonin so- sopimusta muuten pitäisi järjestää kansanäänestys. Haluan toistaa tämän kiitoksen. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Als nächstes Herr Kollege Kamal. Kollega Kamal. Thank you very much, Mr. President. Kiitos, äh, puhemies. En usko, että kukaan voisi olla eri mieltä siitä, että pitää edistää demokratiaa maailmassa ja ulkoisesti Euroopan, äh, Euroopan ulkopuolella ja sisällä. Mutta historian tunnelta muistan, kun Yhdysvallat pyrki tuomaan demokratiaa ympäri maailmaa. Mitäpä sitten ihmiset sanovat, että entäs teidän omalla takapihalla, niin esimerkiksi afroamerikkalaisten asema? Ja britit entisenä kolonialistina myös ovat toimineet näin. Ja katsotaan nyt sitten, mitä EU tekee. EU puhuu siitä, että äh, viedään demokratiaa koko EUn alueelle. No kollega, hänen tässä jo kertoi tästä tekopyhyydestä. Mutta on yksi asia, joka meidän pitäisi muistaa, kun me puhumme demokratiasta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että äh, oma talomme on äh, omatunto on puhdas. Kun ranskalaiset ja alankomaalaiset äänestivät ei, me kunnioitimme sitä, mutta kun irlantilaiset ensimmäisellä kierroksella äänestivät ei, niin me sanoimme, että okei, kyllähän tämä on demokratiaa, mutta vain omalla tavalla, että te saatte toisen mahdollisuuden hoitaa homma kuntoon. Kiitos. Kiitos kollega Kamal. Ja sitten äänestysselitykset demokratiakehityksestä ulkosuhteissa on hoidettu. Siirrymme Brokin mietintöön. Kollega hänen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran huomaan, että joudun muistuttamaan kollegoita siitä, että EUn perustuslaki tai Lissabonin sopimus ei ole teknisesti voimassa. Jokainen lauseke, jokainen artikla Brokin mietinnössä perustuu tähän sopimukseen – niin kuin se olisi jo voimassa, eikä näin kuitenkaan ole. Täytyy sanoa, että tässä on hiukan jotakin epäilyttävää siinä, että tämä mietintö jätettiin lis- äh, kansanäytöksen jälkeen Irlannissa. Ja sitten yhtäkkiä tämä tulee esille ja halutaan EUn suljetystöjä ympäri maailmaa, jotka ovat vastuussa parlamentille ja on tällainen yhtenäinen diplomaattikunta. Tietysti todellisuudenakin tiedämme, EUn ulkopolitiikka on, on olemassa jo käytännössä. Meillä on va- valtuustoja, lähetystöjä ympäri maailmaa ja tavallaan on myös suurlähtiöitä, vaikka niitä virallisena kutsutakaan. Niin jälleen kerran näemme tämä mietintö. Tässä säännönmukaista käytännön, joka on ollut voimassa jo vuosina EU-ssa. Nyt ei voi enää valittaa, koska tietenkin tämä on ollut käytännössä totta jo monia vuosia. Siksi EUn politiikka on ei tähän ole voitu, politiikan ole voitu missään vaiheessa tavallaan puuttua. Kiitoksia. Kiitos kollega Hännän. Tämä oli eh, ainoa äänestysselitys Brokin mietintöön. Ja nyt sitten siirrymme eh, transatlanttisen talousneuvoston kokouksen valmisteluihin EUn ja USA huippukokouksen 2.3. marraskuuta. Kaksi äänestysselitystä. Eh, kollega Baltikis, toivon mukaan lausun tämän oikein. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä tuen tätä päätöslauselmaehdotusta, koska pidän erittäin tärkeänä tätä tulevaa EU-USA-huippukokousta. Tässä on kuitenkin annettu paljon lupauksia, jotka on vaikea saavuttaa. EUn ja USAn pitäisi nyt ottaa johtava rooli G20-lupausten täyttämisessä. Sen vuoksi meidän täytyisi nyt saada selkeät toimintasuunnitelmat. Emme me tarvitse mitään strategista kumppanuutta. Toivon, että eh, komissio huomioi tämän. Kiitokset ja sitten vielä lopuksi kollega Kamal viimeinen. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia heidän kärsivällisyystään ja tulkkeja, jotka tekevät hienoa työtä. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää EU-USA-suhteet ovat, ja varmasti kaikki olemme tyytyväisiä tästä huippukokouksesta ja neuvotteluista ja muut dialogit, joita käydään transatlanttisesti. Mutta on tärkeää, että tunnustamme sen, että koko maailma tarkastelee näitä huippukokouksia ja odottaa moraalista johtavuutta, jota voimme tarjota ei vain EU-tasolla, vaan myös USAn hallinnon hallinnon suunnalta. Varmastikin paras tapa stimuloida talouksiamme, kansantalouksiamme tässä vaiheessa kriisitilanteessa on varmistaa, että me todellakin toimimme niin kuin puhumme vastakaupasta. Olen, minä olen häirinyt kovasti, kun nyt tarkastanut yhteistä maatalouspolitiikkaa meidän näyttää siltä, että me korvaamme tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa protektionismille. tämä aiheuttaa suurta vahinkoa kehitysmaiden viljelijöille ja edelleen, jos tarkastelee Vahaman äh, politiikkaa niin joudumme tällaisen protektionismin kierteeseen. Olisi pala pa palattava alkuperäiseen avoimeen kauppaan ja näin elvyttää koko maailmankauppaa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Kamal. Ja kaikki, jotka ovat olleet vielä paikalla, toivotan teille kaikille hyvää ruokahalua ja jatkamme istuntoa kello 15. So.